oikeudellisten asioiden valiokuntaa. Oikeudellisten asioiden valiokunta 21. tammikuuta on tarkistanut uuden jäsenen valtakirjan ja se on todettu hyväksytyksi. Ja kyseessä on Francesca Barachu 17. joulukuuta 2012 lähtien, Preslav Borisov 1. tammikuuta 2013 lähtien sekä Dan Dumitru Zamfirescu 9. tammikuuta 2013 lähtien. Eli ehdotan, että nämä valtakirjat hyväksytään. Onko vastalauseita? Eli valtakirjat on tällä hyväksytty. Sitten sitoutumattomilta on tullut pyyntöjä nimityksiin valiokuntina valtuuskuntiin.